Colleagues, can you please take your places? Kollegat, voitteko istutua, jotta voimme aloittaa kokouksemme? And let me start by welcoming you. Haluaisin aloittaa toivottamalla teidät tervetulleeksi kesätaun jälkeen. Toivon mukaan kesälomanne oli hyvä auringonpaiste varmaan antoi tarpeeksi inspiraatiota, jotta meillä on sitten tarpeeksi energiaa viimeiselle vaalivuodelle. Ja tervetuloa sinullekin, et koskaan jää huomaamatta. Minun ehdotukseni olisi, että ryhdymme käymään läpi virallista esityslistaa. Ensimmäiseksi hyväksymme, hyväksymme esityslistan muutoksitta ja täten pääsenkin puheenjohtajan ilmoituksiin. Meillä on kaikki kielet paitsi Viro ja Malta. Toivon mukaan tämä sopii teille. Toinen ilmoitusluontoinen asia on, että kuusi jäsentä on hakenut e komitea jäseneksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kuudelle jäsenille ei äh, näitä dokumentteja enää printata, eli tämä on 8,5 prosenttia meidän jäsenistämme. Eli pyytäisin teitä, äh, jos olette harkitsemassa siirtymistä e jäsenyyteen, jotta äh, ei jouduta printtaamaan niin paljon papereita, niin kertokaa tästä sihteeristölle. Ja sitten kolmas ilmoitusluontoinen asia on, että meillä on uusi EFDn koordinaattori, herra Chimanski. Seuraava ilmoitusluontoinen asia liittyy workshopiin, joka järjestetään 18. syyskuuta. Se liittyy hoitojen ja lääkkeiden tehokkuuteen ja 24. syyskuuta workshop e-terveydestä. 14. lokakuuta valiokuntakokouksessa meillä on julkinen kuuleminen eh, julkisten, julkisen valvonnan, julkisesta valvonnasta. Ja sitten viimeinen ilmoitusluontoinen asia. Järjestämme erityisen kehitysyhteistyövaliokunnan ja meidän valiokunnan kuulemisen. Vuosituhattavoitteita Potocnik ja Bibalks tulevat komissiosta paikalle, myöskin YK pääsihteerin erityisneuvonantaja neuvonantaja Rouva Mohamed. Tämä järjestetään 17. syyskuuta tiistaina kello 16.15. Ja tietenkin te olette kaikki kutsuttuja. Heinäkuun jälkeen ei tarvitse antaa teille mitään uutta tietoja trilogeista, se ei ole tapahtunut mitään. Nämä olivat puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito. Annan puheenvuoron esittelijä Pirillolle. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Euroopassa rannikkoalueiden ja merien luonnonvarojen käyttö kasvaa jatkuvasti ja merikuljetukset, vesiviljely, kalastus, matkailu, ja meränalaisten kaapelien asettaminen ja esimerkiksi tuulienergian käytön lisääntyminen on lisännyt painetta näille alueille ja siksi tarvitaan puitteet koordinoidumpaan käyttöön. Näin voidaan välttää sitä, että näihin arvokkaisiin luonnonvaroihin kohdistuu liiallista painetta. Viime maaliskuussa komissio ja neuvosto esittäneet direktiiviehdotuksen, joka koskee merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa. Näihin toiminnon ryhdytty jo vuonna 2002 joissakin jäsenvaltioissa, valtio, valtioissa, jotka ovat liittyneet Barcelonan yleissopimukseen ja siellä näkyvät tavoitteet näkyvät hyvin pitkälti myös direktiiviehdotuksessa, jonka kautta saataisiin ensimmäistä kertaa käyttöön yhteinen väline merten ja rannikkoalueiden yhdentyn käyttöön ja hoitoon. Kyseessä on hyvin merkittävä haaste. Liikennevaliokunta on vastuuvaliokunta tässä asiassa, mutta meillä on yksinomainen toimivalta joissakin ympäristö koskevissa artikloissa, ja ne ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa, jotta voidaan täytäntöönpanna muita tärkeitä sääntöjä, kuten merialueita koskevaa puitedirektiiviä ja esimerkiksi luontotyyppien ja luonnonvaraisten eläimistön ja kasviston suojelusta annettua direktiiviä. Meidän täytyy luoda näin sinisen kasvun edellytykset. Jos katsomme kaikkia merestä riippuvaisia talouden alueita. Näemme, että noin 5,4 miljoonaa työpaikkaa syntyy tästä sinisestä taloudesta Euroopassa. Tähän liittyy paljon kasvupotentiaalia esimerkiksi matkailun piirissä ja kestävässä rannikko taloudessa. Tätä potentiaalia pystytään kuitenkin hyödyntämään täysimääräisesti ainoastaan silloin, jos pystymme säilyttämään ja suojelemaan meri luonnonvaroja oikealla tavalla. Valiokuntamme pitää pyrkiä ennen kaikkea tukemaan ekosysteemi lähestymistapaa, kuten viisi artiklassa ehdotuksessa sanotaan. Emme saa rajoittua tässä pelkästään siihen, että edesautamme eri toimien rinnakkaiseloa, vaan meidän pitää todella pyrkiä siihen, että ne yhdessä toimivat niin, että koko alueet nauttivat kestävästä kehityksestä. Tässä täytyy ottaa huomioon biologiset näkökohdat, sosiaaliset näkökohdat ja muut. Esimerkiksi tieteellinen näyttö, resurssien käytöstä ja hyötyjen jaosta lähtien. Ja tässä täytyy pyrkiä kestävään kehitykseen erityisesti sellaisilla alueilla, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkein eniten. Tässä täytyy käyttää ennaltaehkäisevää periaatetta. 191 artikla EUn toiminnasta tehdystä sopimuksesta mahdollistaa sen, että voidaan todella toimia niin, että meillä on sellainen kattava strategia, joka ei pelkästään korjaa jo tehtyjä virheitä, vaan pystytään toimimaan myös ennaltaehkäisevästi. Ja tämän periaatteen mukaisesti olen kiinnittänyt erityistä huomiota mietinnössäni rannikkoerosioon. Se on ilmiö, joka vaikuttaa todella haitallisesti sekä biologisen monimuotoisuuteen että rannikko heikompaan taloudelliseen kehitykseen kaikkialla EU:ssa. ssa direktiivissä pitää ottaa huomioon myös se, että rantasedimenttejä pystytään suojaamaan kestävästi. Ja tässä täytyy todella ottaa erityisesti huomioon rannikkoalueet. Ja kestävän kehityksen strategian pitää pohjautua oikeanlaisiin sääntöihin ja jäsenvaltioiden pitää laatia strategiset suunnitelmat, joiden kautta kehitetään rannikkoalueita niin, että resursseja käytetään tehokkaasti, aivan kuten 2020 strategiassa todetaan. 6 ja 7 artikloissa puhutaan minimivaatimuksista aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden osalta. Ja näihin pitää mielestäni myös lisätä hiilidioksidin varastointialueet sekä maalla että avomerellä. Tämän asiassa täytyy toimia äärimmäisen varovasti, koska emme vielä tiedä kaikkia mahdollisia ympäristövaikutuksia. Olen yhtä mieltä komission ehdotuksesta siitä, että tässä puhuttaisiin vain minimisäännöistä, koska jokaisella alueella on omat erityispiirteensä. Täytyy ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet ja eri vaikutukset, joita ilmastonmuutoksella on. Ja omassa mietinnössäni olen tältä osin halunnut vahvistaa yhteistyömekanismeja eri poliittisten toimijoiden välillä kaikilla tasoilla, aluetasolta eu tasolle – ja samoin haluan saada mukaan kaikki eturyhmät, jotta voidaan määritellä todella yhdennetty strategia eri maa- ja meritoimien välillä. Ja tämän pohjalta sitten tarvittaessa lähteä toimiin. Olen myös halunnut korostaa, kuinka tärkeä kohesiopolitiikan ja Euroopan meri- talousrahaston sääntöjen mukanotolla on. Niiden täytyy olla hyvin tärkeässä roolissa, jotta päästään direktiivin mukaisiin tavoitteisiin. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja muille kollegoille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, jotta kuulen, mitä heillä on sanottavanaan. Um, I have... Ja kovasti herra Piirillo. Minulla on kaksi varjoesittelijää täällä papereissa, jotka ovat läsnä ja kaksi muuta jäsentä, jotka haluavat puhua. Varjoista Rova Schieber ja herra Gö, Rova Göling ja muista jäsenistä herra Rutsova Davis. Bonanini. Oliko tässä koko lista? Ai yksi vielä. Teillä taisi olla hyvä loma. Hyvä. Aloitan Rova Syvästä EPPstä. Vielen Dank, Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijä Pirilloa, samoin kaikkia varjoesittelijöitä liikennevaliokunnasta. Samoin esittelijä veden merkitys on kiistaton ei pelkästään siksi, että kolmasosa EUn kansalaisista asuu 20 kilometrin säteellä rannikkoalueista. Että vedellä on tietysti myös sisämaa-alueella merkittävä sija. Rannikot ovat usein sekä teollisuusalueita että kehittää virkistysalueita. Sieltä saadaan erilaisia luonnonvaroja. Ne edustavat biologista monimuotoisuutta. Usein alueella harrastetaan urheilua ja matkailua. Mutta jos kilpailu on liiallista, voi syntyä myös liiallista painetta näille herkille resursseille. Ja meidän on huolehdittava siitä, että näitä alueita ei todella käytetä liikaa hyväksi. Ja tämä merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito lähestymistapa on nyt uusi. Sillä pyritään siihen, että ongelmatilanteet ratkaistaan etukäteen ja tämä on Euroopassa jo kantanut hedelmää. Siksi tämä komission direktiivi ehdotus siitä, että luodaan puitteet näille toimille on tervetullut. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että menet, suunnittelu, menettely ja se, että punnitaan sosiaalisia, ympäristöllisiä ja muita näkökohtia täytyy jättää edelleen jäsenvaltioiden käsiin. Mielestäni komission ehdotus menee joiltakin osin selvästi liian pitkälle ja se uhkaa loukata periaatetta. Meidän tulisi pitää kiinni olemassa olevista välineistä ja meidän pitäisi pystyä käyttämään niitä entistä joustavammin, jotta resurssitehokkuus olisi mahdollisimman korkea niin, että saadaan käytettyä hyväksi kasvualoitteita. Uskon, että tulen jättämään joitakin tarkistuksia jotta keskustelu tästä elävöityy entisestään. This Julie Girling. Julie Girling ECRstä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös herra Pirilloa. Kiitoksia tästä lausunnosta. Tärkeää tässä mielestäni on lähtökohta, nimittäin monissa jäsenvaltioissa, joissa on suuria rannikkoalueita, myös lyhyempiä rannikkoalueita, se, heillä on jo nyt käytössään erilaisia kohtia, jotka ovat, joita tässä ehdotan. Joissakin näin ei ole, mutta joissakin on. Joten tämä on klassinen tapaus siitä, että EU ja komissio tarkastelee asiaa, eivätkä mitenkään vastusta tällaista puitedirektiiviä, ei minäkään, mutta pitää kuitenkin muistaa, että tämä on puitedirektiivi kuitenkin, ja sellaisenaan siinä täytyy välttää liiallista sanelua, koska se, sitähän emme halua, että jos jäsenvaltiotolla on jo edistynyt pitkälle viety järjestelmä, että he sitten he joutuvat tekemään huomattavia muutoksia yhtäkkiä, jotka ei mitenkään sitten hyödytä sosiaalitaloudellisesti tai ympäristön kannalta katsottunakaan, mutta päinvastoin aiheuttaisivat kustannuksia, hallinnollisia kustannuksia, eh, häiritsevät toimintaa ja uskaltaisiko jopa sanoa, että lausun silloin mm, vaikutetaan tavallaan myös mielipiteeseen näissä maissa. Täytyy sanoa, että parhaat käytännöt maissa, jotka jo nyt käyttävät suurinta osaa näistä välineistä, joita tässä ehdotetaan, niitä pitäisi kunnioittaa heidän toimintansa. Tämä kyllä minusta tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla erittäin varovaisia, kun äh, kirjoitamme tätä direktiivejä sen sanamuotoa ja varmistamme, että se mahdollistaa jouston. Ja ennen kaikkea pitää varmistaa sen, että direktiivi jättää tilaa ja aikaa paikallisten sidosryhmien osallistumiselle, koska ne meistä, jotka ovat tehneet työtä rannikkokysymyksessä viime vuosina omalla alueella muun muassa on varsin pitkä rannikkolinja, tietävät, he tietävät, että voidaan kertoa ihmisiä toimimaan direktiivin mukaista käskeä heitä näin tekemään, mutta ei voi pakottaa heitä. Pitää antaa sellaiset puitteet, joiden parissa ihmiset voivat tehdä yhteistyötä yhdessä, ja näiden puitteiden pitää olla tar- tarpeeksi joustavat, jotta paikalliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon. Minä tarkastelen tätä asiaa sen kannalta, että varmistetaan, että joustoa on, ja toiseusperiaate myös toteutuu. Kun herra Pirello kes- puhui maaperäisistä toiminnoista. Minun täytyy sanoa, että meidän pitää olla varsin valppaina ja varovaisena, koska maasuunnittelu kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tietenkin se vaikuttaa ja yhdenmukainen rannikkolainen käyttö. Siinähän pyritään varmistamaan, että maa- ja merialueet so- so, so, niveltyvät yhteen hyvin, mutta pitää kuitenkin olla varovainen, ja jasta jäsenvaltioiden varpaille, koska jos näin teemme, niin silloin vain vastustaan koko direktiivin ideaakin ja sitä lykättäisiin eikä mitään oikein tapahdu. Joten minä tulen koros tekemään tarkistuksia, joissa tarkastellaan tätä alue, merten aluesuunnittelua täältä kannalta katsottuna. Kiitos. Ähm. Kiitoksia Julie. Seuraavaksi Chris Davis. Chairman, I speak on behalf, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Puhun tässä erityisesti Corin Lepagin varjoesittelijän nimissä. Sain häneltä osviittaa. Periaatteessa hän tukee komission ehdotusta, mutta myös Pirillon lähestymistapaa hänen lausunnossaan. Lepage vahvasti tukee kestävää lähestymistapaa merialuesuunnittelussa, jotta voidaan välttää kilpailua ja mahdollisia konflikteja ja kestämättömiä toimia, joita tätä kautta voi syntyä. Hän uskoo, että Euroopassa on valtaisaa potentiaalia sinisen talouden kehittämisessä, mutta hän korostaa sitä, että ympäristön suojelun, resurssien säilyttämisen ja kestävän kehityksen pitäisi olla aluesuunnittelussa ja rannikkoalueiden käytössä ja hoidossa kaiken pohjana. Mario puhui tästä ennako- ennalta varautumisen periaatteesta. Hän pitää tästä ja hän korostaa myös sitä, että on todella tarvetta sille, että julkinen taho on mukana toimissa ja tehdään yhteistyötä myös sidosryhmien kanssa. Ja sitten henkilökohtaisen näkemykseni vuoro. Muistan tässä omaa vaalikauttani. Vuonna 2003 taisin käsitellä komission ensimmäistä ehdotusta merten aluesuunnittelusta ja yhdennetystä rannikkoalueiden käytöstä ja hoidosta – mutta minkälaista yhdennettyä käyttöä ei Euroopassa ole ollut, ja jotkin kehityskulut ovat olleet todella valitettavia. Totta kai toissijaisuuden pitää olla tässä mukana. Vihreät ehdottivat sitä, että lainsäädäntöä tiukennettaisiin suunnittelun osalta. Tämä oli mielenkiintoista, koska tuolloin he vastustivat tulossa olevaa perustuslain perussopimuksen muutosta, jossa käsiteltiin näitä kysymyksiä päinvastaisella tavalla. Me haluamme, että käytetään kestäviä periaatteita, toimitaan oikealla tavalla, mutta on muistettava, että EUlla on vain tietty toimivalta näissä asioissa ja toissijaisuusperiaatetta ei saa unohtaa. Being our institutional memory. Chris, kiitoksia, että muistat meitä näistä institutionaalista asioista. Rova Tsutseva, mikä nyt äänestin tämän oikein. Uh, uh, Puheenjohtaja, haluaisin ilmaista tukeni asialle ja lähestymistavalle ja esittelijälle. Nyt on juuri oikea aika sille, että Euroopan parlamentti hyväksyy tämän tyyppisen tekstin. Mielestäni tämä direktiivi on yksi monista asiakirjoista, joka säätelee sitä, miten merten aluesuunnittelu kehittyy. Siis tässä tuetaan hoitoa. Meidän pitäisi tukea tätä tekstiä, koska tällä tavalla me osoitamme, osoitamme, miten suhtaudumme Euroopan vesivaroihin ja rannikkoalueisiin. Todella tärkeä teksti, kun ajatellaan myös ympäristökysymyksiä. Ja tämähän kuuluu mitä suurimmassa määrin meidän toimialaamme. Minkä takia? Koska merten merkitys on lisääntynyt huomattavasti, se on tosiasia. Voimavaroja käytetään varsin tehokkaasti ja tiivisti, mutta ei pidä unohtaa sitä, että tästä syntyy myös ongelmia. Teollistuminen rannikkoalueilla luo paljonkin omia ongelmiaan ympäristölle. On tärkeää panna merkille, että monet eurooppalaisista elävät kyseisillä alueilla, ja tässä pyydetään korkeaa elintasoa, puhdasta ympäristöä myös näille ihmisille. Tällaisella suunnittelulla on suuri merkitys myös meidän työssämme ja se kiinnostaa meitä kovasti. Ja se on varsin tärkeää silloin, kun eri maat jakavat samat merialueet, erilaiset hallitukset ovat vallassa, suunnittelut ovat erilaisia, teollistuminen, suuri, suuret liikenteen määrät ovat sellaisia asioita, joista merten rannikkoalueet tai alueet eivät kestä tätä, tämä johtuu saastumiseen, niin merten saastumiseen kuin maaperän saastumiseen. Samoin menetetään autenttisia alueita. Tämä, tällaiset tapahtuu samalla, kun me tässä keskustelemme aiheesta. Mielestäni direktiivi ei mitenkään riko jäsenvaltion oikeutta. Heillähän on oikeus suunnitella rannikkoalueitaan. Tämä on varsin tasapainoinen teksti. Aina tietenkin voitaisiin toivoa jotakin vieläkin parempaa, jotta voitaisiin toimia hyvässä yhteistyössä. Pitäisi ehkä Euroopan parlamentissa tarjota sellainen foorumi, jossa kaikki merten aluesuunnitteluun liittyvät toimet voitaisiin ottaa etukäteen jo käsille. Sitten toiseksi suojelut alueet pitäisi ottaa myös tässä huomioon. Tämä olisi selkeä mm, kontribuutio, jonka tämä direktiivi voisi, voisi aiheuttaa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Krisonilos. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota äh, asiakirjastaan ja esittelijä mietinnöstään. Me olemme hyväksyneet äh, Lemesoksen julkilausuman äh, ja komissio sanoo, että tämä meritalous tarjoaa mahdollisuuksia kestävään kehitykseen ja työllisyyteen. Sillä voi olla vaikutusta yhteiskunnalliseen hyvinvointiin, työpaikkojen luomiseen ja kriisistä ulospääsyyn. Χρήστον meillä on jo suurta rannikkojen ja merialueiden käyttöä, mutta mutta jos meillä ei ole riittävää kuulemista, me emme saa järkeviä merten, järkevää merten aluesuunnittelua aikaan. Jotta me voimme tähän asiaan puuttua ja jotta me voimme ottaa huomioon eh, sen, että merillä kulkee vaarallisia aineita, siellä on saastumista, eh, siellä porataan, eh, louhitaan energialähteitä – me tarvitsemme tälle johdonmukaisen hoidon ja lähestymistavan. Me tarvitsemme myöskin aluesuunnittelun leviämistä merialueilla, emme ainoastaan maa-alueilla, jotta me voimme pitää huolta näistä herkistä alueista. Me tarvitsemme eurooppalaisella tasolla merten aluesuunnittelua, jossa otetaan huomioon rannikkoalueet samalla tavalla kuin maa-alueista on pitetty huolta. On tärkeää, että tällainen suunnitelma toimii paikallisella, kansallisella ja rajat ylittävällä tavalla ja ylittää myöskin hallinnolliset rajat. Tämä ei ole helppoa. Se vaatii sitä, että ongelmat ratkaistaan. Meillä on kysymyksiä, jotka liittyvät rajojen määrittelemiseen me tarvitsemme oikeanlaista metodologiaa, yhteistyötä, kuulemista eri kansanryhmissä. Meillä on hyviä esimerkkejä hyvistä käytännöistä muun muassa Saksan ja Puolan välillä. Meillä on myöskin UNEP-MAP YKsta ja olisi hyvä, jos esimerkiksi mm, Välimeren alueella äh, määriteltäisiin kolme äh, ala-aluetta, mutta tässäkään asiassa ei olla vielä menty riittävällä tavalla eteenpäin. Me emme saa tyydyttäviä tuloksia tällä tavalla aikaan. Monet äh, jäsenvaltiot ovat jäljessä aluesuunnittelun suhteen maalla ja täten merialueiden suunnittelussakaan ei ole menty eteenpäin ja silti merialueella tapahtuu louhintaa, öljynporausta, kaasunporausta, äh, siellä kuljetaan vaarallisia aineita, äh, hyvinkin lähellä äh, hyvin herkkiä alueita, on öljyputkia, sähkölinjoja ja tästä kaikesta huolimatta minkäänlaista järjestelmästä suunnittelua ei ole tapahtunut. Ja täten komission ehdotus on tärkeä, jotta me saisimme eurooppalaisen direktiivin aikaan, jotta me saisimme kattavan merialueiden suunnittelun äh, toteutettua. Sen tulisi perustua yhteisille periaatteille, yhteisille standardeille, jotta saadaan lähentymistä aikaan, jotta se olisi tehokasta ja jotta vältyttäisiin merten hyväksikäytöltä. Muutama esimerkki. Merialueet ja rannikkoalueet ovat erityisen herkkiä. Me tarvitsemme täten erityisiä työvälineitä, joilla me voimme suojella näitä alueita. Ennaltaehkäisyn periaate on erityisen tärkeä tässäkin asiassa tässä täytyy soveltaa kuulemista, eri osapuolten kuulemista on kuultava paikallisia ja alueellisia viranomaisia ja Pyytäisin puhumaan nyt hiukan hitaammin, mutta voitte puhua sen loppuun asti tehdä näitä kuitenkaan varjoistelija. Uh, Tervetuloa teidän ensimmäinen puheenvuoron on nyt. Tervetuloa tähän valiokuntaan. Podržavam ovaj prijedlog e, komisije i podržavam e, stajalište našeg izvjestitelja. Smatram da je integrirano upravljanje... Kiitoksia niin tästä lausunnosta. Mielestäni yhdennetty rannikkoalueiden käyttö ja hoito on varsin tärkeä aihe ja olen sitä mieltä, että täällä on suuri merkitys planeettamme selviytymistä. Tulen itse Kroatiasta ja kuten tiedätte, Adrian meri on merialue, jonka jaamme muiden valtioiden kanssa. Meillä on taloudellinen suojelualue, mutta tämä on sitten oma aiheensa. Tehän varsi, varsi, varmasti tiedätte, että eri mailla on erilainen kehitysaste ja he pyrkivät talousen kehityksen eri tavoin. Tässä asiassa pitää löytää tasapaino ympäristön ja sinisen talouden välillä. Joten mielestäni ei pidä koskea tässä toissijaisuusperiaatteeseen jäsenvaltioissa. Toisaalta tällaista direktiiviä kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan tasapainottaa normistoa ja standardeja. Siksi on erittäin tärkeää äänestää tämän puolesta, mutta myös mahdollista se, että jäsenvaltioilla on joustovaraa silloin, kun ne kehittävät toimintaansa taloudellisesti. Ei pitäisi siis vaarantaa autenttisuutta, pitäisi myös sallia se jäsenvaltioille, että ne hoitavat itse näitä alueitaan. haluaisin vielä lisätä, että aina pitäisi olla tietoinen siitä, mitä intiaanit Amerikassa aikanaan sanovat, että nämä merialueet ja meret ovat vain lainaa meille. <clears throat> Grazie, <clears throat> presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi haluan onnitella Pirilla hänen lausunnostaan ja tuen sitä laajasti. Ja samoin tästä työstä, joka parantaa merkittävää direktiiviä entisestään. Direktiiviä, jonka komissio siis on tehnyt ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt merten aluesuunnittelusta. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja komission pitää siihen puuttua. Se, että oikealla tavalla ja järjestelmällisesti suunnitellaan rannikkoalueiden ja läheisten maa-alueiden käyttöä on äärimmäisen tärkeää, jotta alueet voivat kehittyä kestävästi. Järkevät ja yhdennetyt käyttäjähoitosuunnitelmat, niiden pitää olla sellaisia, että ne ottavat huomioon myös alueelliset erityispiirteet. Ja samoin nämä suunnitelmat pitää ottaa huomioon yhdessä ympäristövaikutusten arvioiden kanssa. Tässä on joitakin kysymyksiä, jotka tulevat osittain esiin direktiiviehdotuksessa, mutta minä kollegat haluaisimme korostaa niitä entisestään. Ensinnäkin on tärkeää, että merialueita hoidetaan oikealla tavalla ympäröivien alueiden kanssa. Täytyy katsoa seitsemän, äh, seitsemän artiklaa ja esimerkiksi jätevesiä. Usein monista väliaikaisista säännöksistä tulee kestäviä ja pysyviä. meidän pitää käyttää näitä vesiä oikealla tavalla, jotta voidaan esimerkiksi hyödyntää maataloutta ja muita. Pyydän anteeksi. Sitten meren, merireiti. Tässä 5 ja 7 artiklat ovat tärkeitä direktiivissä, jotta voidaan päästä näihin tavoitteisiin. Eli kuljetus pitää ottaa huomioon. Italiassa hiljattain Concordia-tapaus tapahtui Toskanan saaristoalueella, joka on suojeltu alue. Samoin Venetsian alueella on ollut haitallisia tapahtumia. Ja nämä todella soittavat hälytyskelloja. Tuhannet laivat jotka kuljettavat myrkyllisiä ja muita vaarallisia laste, lasteja mukanaan, aiheuttavat todellista haittaa meren ekosysteemille. Ja usein haitat ovat sellaisia, että niitä ei voida enää rannikkoalueella korjata. Tähän liittyvät riskit ovat selvästi näkyvillä ja siksi näiden reittien suunnittelun pitäisi kuulua tähän merien aluesuunnittelun olennaisena osana. Muuten aiheutetaan valtaisaa haittaa esimerkiksi matkailulle. Kiitoksia kovasti. Nyt puhujalista on käyty loppuun ja annan lyhyen puheenvuoron komission edustajalle. Marin Penning. Thank you, Chair, and good morning to... Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille salissa oleville lyhyesti kertoisin meidän näkemyksistänne ehdotuksesta ja pyrin myös vastaamaan joihinkin ongelmakohtiin, joita tuli esille. Ensin kiittäisin esittelijää hänen mietinnöstään. Palaan tähän hetken kuluttua ja tietenkin myös palaan näihin esitettyihin kommentteihin. Haluaisin muistuttaa, että tämä ehdotus merten aluesuunnitusta rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä pitäisi nähdä siinä valossa, että komissio on sitoutunut varmistamaan optimin kestävän kasvun sinisessä taloudessa, niin kuin sitä kutsutaan, ja tavoitteena on tarttua erityisiin hankaliin kohtiin ja haasteisiin, korostan niistä muutamia. Tällä hetkellä meillä on varsin hajanaista merialueiden ja rannikkoalueiden käyttöä, ja tämä johtaa kilpailuun näistä alueista ja puutteisiin resursseissa, on epävarmuutta, eikä voida ennakoida, missä määrin voidaan käyttää merialueita hyväksi. Ja tämä luo ympäristön, joka ei ole ihanteellinen. Ja kun ajatellaan ympäristökysymyksiä, jotka ovat meille varsin tärkeitä, paineet moninkertaistuvat rannikkoalueisiin ja merialueisiin. Ja tämä kaikki voi vaarantaa elintärkeät luonnonvaramme, joihin taloutemme perustuu, ja sen takia meidän pitää olla varsin varovaisia tämän asian suhteen. Vielä muistuttaisin siitä, että jo enemmässä määrin on vaatimuksia, mutta myös tilaisuuksia, jotka liittyvät jotka johtavat yhteisöpolitiikasta, on kyse sitten liikenteestä, ympäristömuutospolitiikasta, energiapolitiikasta, kalastuspolitiikasta, mutta kuten täälläkin on sanottu monta kertaa jo tänään, meidän todellakin pitää pystyä koordinoimaan näitä toimia, jotta voidaan maksimoida niiden tuloksellisuus ja korostaisin sekä sitä, miten se vaikuttaa ympäristötavoitteisiin että äh, talousen tavoitteisiin. Tämä koordinaatio on tässä juuri tarkoituksenakin ehdotuksessamme. Sitten ongelmia, joita tuli esille ja joita edessä on. Tietenkään näitä ei voida ratkaista tämän ehdotuksen kautta pelkästään. Ei ole tarkoituskaan. Monet teistä olette korostaneet sitä, että tarvitaan sitä, että kansallisviranomaiset tekevät työnsä. Hehän jo nyt tekevät työtä eri kysymysten parissa. Ja meidän panoksemme tässä tämän ajatuksen kautta olisi se, että täydennämme sitä toimintaa, jota nyt tapahtuu jo jäsenvaltioissa. Ja kun me sitten yhdessä merialueiden pääosaston ja ympäristön pääosaston kanssa laadimme tätä direktiiviä, panimme hyvin merkille juuri tämän seikan. Ja me haluamme tehdä työtä olemassa olevien tahojen ja hallinnosten järjestelmien kanssa yhdessä jäsenvaltioissa. Tätä asiaa haluaisin todella teille korostaa. Samoin korostaisin toissijaisuusperiaatteen merkitystä ja suhteellisuusperiaatteen merkitystä. Ne löytyvät varsin hyvin tästä puitedirektiivistä. Puitedirektiivi antaa menettelytavallisia järjestelymahdollisuuksia, joita pitäisi seurata, mutta mitä tulee toimenpideen sisältöön, sillä on merkitystä. Samoin ajoituksessa jätetään kyllä tarpeeksi joustovaraa jäsenvaltioille. Ne voivat itse päättää, mikä sopii niille parhaiten, ottaen huomioon niiden tilanteen. Ehdotus tietenkin pyrkii näissä puitteissa tehostamaan kestävää kasvua sekä merialueilla että rannikkoalueilla niiden toiminnassa ja pyritään varmistamaan, että näiden alueiden resurssien käyttö on kestävällä pohjalla ja tämä otetaan huomioon kaikissa politiikassa, jotka liittyvät kyseisiin alueisiin. Yksi tärkeä aspekti meille ja joka tuli esille räätylyttävä aspekti tässä on tärkeää, että toimintaa koordinoidaan jäsenvaltioiden välillä, koska me tiedämme, että toimet, joita harjoitetaan, ne ovat varsin usein rajat ylittävää luonteeltaan. Sitten takaisin tähän mietintöön ihan nopeasti. Kuten minä sanoin, olemme kovin iloisia, että olemme saaneet tämän herra Pirilulta, koska tässä tuetaan komission lähestymistapaa ja tässä on myös mukana mielenkiintoisia hyviä ehdotuksia lainsäädäntöprosesseja ajatellen. Esimerkiksi se, että mainitaan rannikkoalueiden erosio, se tavallaan kyllä löytyy jo omastakin ehdotuksestamme. Sitten esittelijä otti esille yhden erityiskysymyksen, joka liittyy liuskekaasuun ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Meillä, me hiukan epäilemme nyt sitä, kannattaako tähän viitata tässä määrin tässä ehdotuksessa, mutta tietysti olemme avoimia kuulemaan lisäperusteita, miksi näin pitäisi tehdä. Me olemme sitä mieltä, että monet ehdotuksista, joita on tehty mietinnössä, niin tavalla tai toisella saattavat jo löytyä tästä ehdotuksesta. Ei ehkä ihan samassa määrin, mutta jälleen me tulemme tutustumaan tähän asiaan vieläkin tarkemmin ja katsotaan, miten ne asiat tulevat katetuksi esimerkiksi kappaleissa Vielä lopuksi loppu, meidän pitäisi sitten pureutua tähän mietintöön vielä tarkemmin. Me haluamme ku- kuulla myös muita varjoesittelijöitä. Tietysti meidän täytyy vielä esittää lisäkysymyksiä ja tulemme viemään tätä asiaa sitten tässä hengessä eteenpäin. Vetoamme kuitenkin valiokuntaan, että etenisivät ripeästi keskustelussa niin, että neuvottelut myös neuvoston kanssa voivat alkaa mahdollisimman nopeasti ripeä sopimuksen teko toimijoiden vai olisi meistä varsin hyvä signaali. Meistä EU on valmis edistämään kestävää merialueiden ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin voimme päättää keskustelun, ellei sitten esittele halua vielä käyttää lyhyttä puheenvuoroa. Niin, halusin vain kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja myös viimeiseksi puhunutta komission edustajaa ja kaikkia kollegoita, jotka ovat arvostaneet tätä tehtävää, te, tehtyä työtä. Tässä tuli esiin joitakin nyansseja. Varmasti niitä tarkastelemme ja pyrimme saman aikaan sitten mahdollisimman hyvän ratkaisun, koska itsekin olen todella sitä mieltä, että tämä puitedirektiivi on tärkeä. Chris Daviskin tätä toi esiin. Jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden suunnittelu on asia, jota pitää tarkastella todella pikemminkin Euro- Euroopan laajuisesti. Kiitoksia kaikille. Dank. Die Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräaika on 12. syyskuuta kello 12 ja 17.10. meillä on valiokuntaäänestys Jatranissa 5. lokakuuta, äh, marraskuuta ja sitten äh, täysistuntoäänestys pidetään joulukuussa. Nyt voimme sitten siirtyä esityslistalla eteenpäin kohtaan neljä. Olisi hienoa saada tässä myös äänestysluet itselle. Haukin mietintö esittelijä. Siellä puistelee päätä, mutta tarttuu kuitenkin mikrofonin. No, aivan lyhyesti. Periaatteena tässä on se, että palataan edellisen ehdotuksen eikä millään muotoa suostuta neuvoston ehdotukseen. Ja viittaisin tässä nyt siihen, että siellä istuu nyt puheenjohtajistamme, mutta budjettiasioissa joku sieltä nyt puuttuu. Miksi Emilia ei ole paikalla? No, onnittelut vain hänelle. Hän on menossa naimisiin. Ja toivottavasti hän on jatkossakin sitten yhtä iloinen kuin tähän asti, kun on naimisissa. No niin, sitten äänestämään. Sepä oli piristävä kommentti Haugilta. Onnittelut meidänkin puolestamme. Nyt sitten äänestämään. Ensin tarkistus 6328. Siitä aloitamme. Onko kaikilla äänestyskortti mukana puolesta? Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 6303 puolesta Sanonilta vastaan. Tyhjää hylätty. 6338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6335 puolesta 6335 siis vastaan tyhjää, hylätty. 6322 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6323 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6324 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6312 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. 6312. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Emme huomanneet sitä. 6326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6306 ja 6342 identtisen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6307, 6340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6341, 6308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6309, 6339 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6310 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Otetaan kone äänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 630, 6313. Äh, hyväksytty. 6302 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6316 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6317 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6301 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi... Tarkistetaan se koneellisesti, siis 6301. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 6318 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 6319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6345 raukeaa. 6347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6346 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6348 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6300 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6304 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6311 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6314 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6337 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6327 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6315 puolesta vastaan, tyhjää. Ei tullut aivan selväksi, joten tarkistetaanpa se. Osaatteko käyttää äänestyslaitteita? Äänestys päättyy. Hylätty. 6349 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6344 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten 6333 raukeaa Ja tämä esityslista on näin hoidettu. Ja sitten lausunto. Tarkistus yksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tämä ei tullut aivan selväksi, joten toinen osa tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus yksi, toinen osa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Ei tullut selväksi. Toinen osa sähköisesti. Tarkistuksesta kolme. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Puolesta. Suullinen tarkistus mukaan lukien puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Seitsemän otetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hyväksytty. No voimme vielä tarkistaa sähköisesti kahdeksi, kun ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty samalla enemmistöllä. Sitten koneellinen loppu äänestyslausunnosta. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, 4 tyhjää, 4, 4 vastaan 3 tyhjää. Lämpimät onnittelut Jutta Haugille. Dann geht's weiter zu einer mündlichen Anfrage. State of sitten viitonen, Euroopan hiilimarkkinoiden tila vuonna 2012 suullinen kysymys, tai suullisesti vastattavan kysymyksen hyväksyminen koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Sitten oikaisun hyväksyminen rajat ylittävät vakavat terveysuhat. Tätä on oikeastava. Haluaako Parnio sanoa jotakin? Ei. Voimme siis siirtyä äänestämään puolesta. Tämäkin otetaan siis sähköisesti selvä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 48 puolesta, ei tyhjiä eikä vasta ääniä, joten oikaisu on hyväksytty. Seuraava valiokuntamme kokous pidetään 18. syyskuuta. Aloitamme kello yhdeksän ja päätämme puoli yhdeltä ja sitten iltapäivällä kolmesta puoli seitsemän. Puoli yhdeltä toista jatkamme sitten tänään koordinaattoreiden kokouksella ja pyyttäisin tai toivottaisin muille sitten hyvää lounastaukoa tai kotimatkaa ja tapaamme ensi viikolla Strasbourgissa.